että he täyttävät nämä vertailutaulukot, koska vain sillä tavalla pystytään täytäntöönpanemaan tämä direktiivi Euroopan laajuisesti yhtenäisellä tavalla. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat ja hyvä komissaari, ja kiitoksia kaikille keskustelijoille. Huomenna sitten äänestetään. Ja seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle lelujen turvallisuudesta. Ja esittelijä on jälleen kerran Rouva Weisgerber. Teillä on puheenvuoro ensimmäiseksi. Niin, minä taas tässä nyt olen äänessä äh, lelujen turvallisuusdirektiivistä. Äh, tässä asiassa meillä oli yksi tavoite, lapsien lelujen pitää olla turvallisempia, koska lapset Eh, jotka vielä kehittyvät, reagoivat erittäin herkästi vaarallisiin aineisiin ja kemikaaleihin. Kun otetaan huomioon tieteelliset tulokset, olemme Euroopan sääntöjä sääntöjä laatineet niin, että ne ovat äh, maailmanlaajuisesti tiukkoja. Ja juuri ennen äh, joulua aina minäkin olen äh, tuleva äiti, jolle on hyvin tärkeää, että meidän normimme ovat hyvin tiukkoja. Ja senpä takia tämän, halusimme tämän keskustelun käydä. On uusia uusia tuloksia siitä, minkälaisia raja-arvoja raskasmetallien osalta pitäisi asettaa, koska ne eivät tällä hetkellä ole riittävän tiukkoja. Ja tähän on otettu mukaan sellainen lauseke, jonka mukaan raja-arvoja voidaan tiukentaa ja tätä lauseketta pitäisi nyt käyttää. Senpä takia, komissari Kattajani, me olemme eh, teidän edeltäjänne, eh, edeltäjältänne vaatineet jo vuosi sitten asiassa eh, edistymistä. Ja toivon, että komissio ryhtyy toimimaan ja tämänkin päiväisen keskustelun jälkeen toimii niin, että tiettyjen raskasmetallien raja-arvoja tiukennettaisiin. Yleisesti meidän pitäisi kaikkia vaarallisia aineita tutkia ja senpä takia emme saa rajoittua vain raskasmetallien tutkintaan, vaan katsoa myös niin kutsuttuja aromaattisia hiilivetyjä, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä ja niiden käyttörajoitusta lasten leluissa. Niiden osalta pitää, pitää varmistaa lastemme turvallisuuden taso. Paljon kiitoksia sitten Rova Gebhardt. Kiitos puhemies. Joka vuosi, joka vuosi meillä on tämä keskustelu lelujen turvallisuudesta. Joka vuosi me toteamme, että äh, on vielä paljon tehtävää. Ja tässä nyt on kyse niin kutsutuista CMR-aineista, äh, äh, vaarallisista organisista aineista, jotka ovat hyvin vaarallisia lapsille lasten terveydelle ja, ja, ja, lasten kehitykselle. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että meidän pitää huolehtia siitä, että raja-arvot äh, sopeutetaan ja me vaadimme, että äh, Euroopan komissio vihdoin ja viimein tähän ryhtyy. Ja toivon, että tämänkertainen komissaari asiassa toimii. Mutta on ongelma muuallakin. Nimittäin sitten markkinoiden valvonta, jossa jäsenvaltioilla on velvollisuus, koska jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että valvotaan, että vain sellaisia leluja löytyy markkinoilta, jotka noudattavat turvallisuusstandardeja ja raja-arvoja, eikä näin tapahdu aina. Ja tämä on hyvin valitettavaa ja senpä takia meidän pitää huolehtia siitä, että tilannetta, tilanne korjaantuu. Lopuksi sitten vielä yksi asia, johon halusin puuttua. Tässä on kyse myös merkinnöistä, lelujen merkinnöistä. Monet uskovat, väärin perustein, että tämä CE-merkintä on joku turvallisuusmerkintä. Ei näin olekaan. Euroopan komissio on itsekin näin sanonut jo. Ja senpä takia on nyt on korkea aika, herra komissaari, että Euroopan komissio ryhtyy miettimään sitä, miten me saisimme aikaan tämmöisen eurooppalaisen turvallisuusmerkinnän, joka on todella luotettava ja että ulkopuoliset, ulkopuolinen viranomainen sitten valvoo sen noudattamista, niin että ei synny sellaista tilannetta, että markkinoille ja kauppoihin saakka päätyy vaarallisia leluja, jotka ovat siis vaaraksi lapsen terveydelle. Minusta me joudumme nyt hyvin nopeasti tällä alalla toimimaan. Mr. Ja edustaja Bushoi. Thank you very much. Mr. Chair, Mr. Vice- Kiitoksia paljon arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Lelujen turvallisuus on hyvin tärkeä asia, ei pelkästään siksi, että nyt on tämä vuoden aika, kun leluja myydään yhä enemmän. EUn e kansalaisten edustajana edustajina meidän täytyy varmistaa, että meidän täytyy, me valvomme kuluttajien etua ja lasten turvallisuutta. 2009 vuoden direktiivi 48 varmistaa tai pyrki varmistamaan, että eh, turvallisuusvaatimukset ovat maailman korkeinta tasoa, erityisesti kemi- kemiallisiin aineisiin liittyen. Mark- dokumentaatio, joka jota valmistajat joutuvat toimittavat tarkastettavaksi, pitää sisältää eh, lelun valmistus ja suunnittelu, komponentit ja materiaalit ja myöskin analyysit niistä vaaroista, joita lelu voi aiheuttaa. Kuitenkin, kun tieteellinen lausunto SCHER Rltä eh, koskien migraatioraja-arvoja joka totesi, että nämä migraatioraja-arvot, tai itse asiassa tämä määrittämismenetelmä ei ole luotettava, ja tämä on aiheuttanut huolta. CMR-vaaralliset aineet äh, ovat siinä keskiössä, ja kyseessä tärkeää on ajatella alle kolme kolmevuotiaita, jotka ovat kaikkein äh, haavoittuvaisempia. Viimeisin RAPEX-raportti korosti markkinavalvontaa lelujen osalta, koska edelleen EUn markkinoille saapuu paljon leluja, jotka on osoitettu kaikkein haavoittuvaisimmille käyttäjille. On selviä merkkejä siitä, että leluturvallisuusdirektiivi täytyy vahvistaa, jotta voidaan taata lasten suojelun korkea taso. Näet, nämä päätökset täytyy tehdä mahdollisimman pikaisesti, jotta minkäänlaisia porsaanreikiä ei jää uudistettuun direktiivin. Meidän täytyy pureutua lelujen turvallisuuteen ja markkinavalvontaan, jotta voitaisiin eh, varmistaa mm, lasten, lapsille eh, tuotettujen tuotte, valmistettujen tuotteiden turvallisuus. Ja herra Haber. Kiitos puhemies. Niin tämän kysymyksen tärkeys liittyy siihen, että tämä, että valiokunta erityisesti kiinnittää huomiota lelujen turvallisuuteen, kuten myös muihin kuluttajahyödykkeisiin. Ja me olemme valtavasti ponnistelleet sen eteen, että tämä vuoden 2009 uudistettu direktiivi eh, saatiin voimaan, mutta ei tässä vielä kaikki. Ja sen takia on nyt hyvä mahdollisuus antaa komissaarille mahdollisuus vakuuttaa meidät siitä, että te seuraatte tiukasti ja kiinteästi eh, testituloksia ja kehitystä – ja varuta, varmistatte sen, että olemassa oleva ja tuleva lainsäädäntö edelleenkin päivitetään tieteellisten tieteellisen näytön perusteella koskien mahdollisesti vaarallisia kemikaaleja. Ja miten tämä liittyy sitten testausmenetelmiin? Monissa tapauksissa on käynyt ilmi, että lelujen valmistajat eivät saa tällaisia yhdenmukaisia standardeja testausten pohjaksi ja tämä siis puuttuu. Mutta sitten laajempana kysymyksenä, niin kuin monet kollegat ovat sanoneet, on se, että tässä ei ole kyse pelkästään sääntelystä, vaan tässä on kyse koko lejujen toimitusketjusta, kun suurin osa leluistahan tulee Euroopan unionin ulkopuolelta kollega Dalli kutsui minut valiokunnan nimissä osallistumaan amerikkalaisten, eurooppalaisten ja kiinalaisten välillä puhumaan lelujen turvallisuudesta. Ja siellä Euroopan komissio puhui kiinalaisille leluvalmistajille siitä, miten turvallisuus voidaan ottaa tuotteeseen mukaan suoraan alusta alkaen. Ja tässä oli kyse markkinoinnista eikä kolmansien osapuolten testauksesta, vaan tässä on kyse perusperiaatteesta siitä, miten siirretään tietoa eteenpäin, jotta saadaan turvallisuussuunnitelmat tuotteisiin mukaan alusta alkaen. Ja että vain nämä turvalliset turvalliset tai tuotteiden turvallisuus sitten koko ketjun aikana tutkitaan laadun varmistuksella. Tässä ei ole kyse markkinoinnista, vaan lainsäädännöstä ja siitä, että kaikki tässä toimitusketjussa ymmärtävät oman vastuunsa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. sitten Rova Ryyle. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Haluaisin herra Harberille sanoa, että kyllä tämä kuulostaa ihan kivalta, mutta ehkä teidän täytyy omia kotiläksyjänne vielä tehdä, koska ei ole sattuma, että joka vuosi ennen joulua tänäkin vuonna tulee esille keskustelu tai aihe lelujen turvallisuudesta. Viime vuonna puhuttiin näistä pehmenteistä, jotka saavat äh, aiheuttaa syöpää. Ja viime vuonna jo komissio sanoi, että tutkitaan asiaa etemmän ja tehdään niistä se, äh, sitten johtopäätöksiä. Tämän vuoden puolivälissä nämä tutkimustulokset on, on saatu käyttöön ja nyt nämä äh, syöpää aiheuttavat aiheet, aineet on saatu selville. Ja työ, terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean mukaan ne ovat monissa leluissa olleet liian korkealla sarja-arvoilla. Ja nyt sitten haluaisin kysyä komissaarilta, miten hän aikoo tätä asiaa viedä eteenpäin ja miten hän aikoo jatkaa edeltäjänsä toimia. Mitä sitten tulee raskasmetalleihin, lyijyyn, niin toisessa tutkimuksessa on niiden vahingot osoitettu. Ne eivät ole enää siis soveltuvia. Mitä tämä tarkoittaa? Voidaanko niitä yleensäkään käyttää vai, vai laaditaanko toiset raja-arvot? Haluaisin myös vaatia tältä osin komission toimintaa. Me e- odotamme myös näitä raja-arvoja korvia vahingoittavan melun osalta. Tästäkin on jo ollut aikaa sitten lupauskomissiolta. Toivon, että se on kohta tulossa. Last but not least sitten haluaisin vielä puhua markkinavalvonnasta, koska parhaimmatkaan direktiivit eivät ole parempia kuin miten niitä, mitä niitä markkinoilla valvotaan ja kysymys, kysymys tullista. Ja herra Jaani tietää hyvin, että tällä, ä, tässä kysymyksessä teemme mielellään yhteistyötä hänen, hänen kanssaan ja meillä on jo esittelijä joka on nimetty jatkotoimien käsittely, käsittelijäksi. Ja tässä raskasmetalleiden ja sitten syöpää aiheuttavien aineiden raja-arvoista tulee jatkossa tästä vielä tutkimus. Kiitos ja sitten herra Tajani. Kiitoksia paljon, puhemies. Hyvät edustajat, ei koskaan keskustelu ole täysistunnossa ollut lelujen turvallisuudesta näin ajankohtainen kuin tänä vuonna, erityisesti kun otetaan huomioon, mitä viime aikoina esimerkiksi Belgiassa on tapahtunut. Siellähän vedettiin markkinoilta pois lukuisia leluja formaldehydisisällön liiallisen määrän takia. Nehän ovat verin lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita. Myöskin Ranskassa esimerkiksi on lisätty valvontaa, markkinavalvontaa näiden samojen tuotteiden osalta. Toistaiseksi odotamme kansallisten viranomaisten toimenpideilmoituksia ja sen jälkeen sitten arvioimme tieteellisissä komiteoissamme näitä tuloksia. Jos näiden tarkastusten perusteella vahvistuu ja tieteellisten tietojen perusteella vahvistuu, että tällainen formaldehydipitoisuus on lasten terveydelle vaarallista, niin ryhdymme kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta voisimme komitologia-menettelyn kautta muokata direktiiviä asianmukaisesti. Itse asiassa tämä direktiivi on sellainen, että se on juuri se mekanismi, jota voidaan jatkuvasti päivittää uusien tieteellisten tietojen valossa – Komissio on esimerkiksi jo ryhtynyt tällaisten muutosten valmisteluun tiettyjen kemiallisten yhdisteiden kohdalla esimerkiksi, kuten edustaja Weisgerber muistutti, koskien lyijyä ja kadmiumia tieteellisten tietojen valossa. Ja näitä muutoksia sitten käsitellään asianmukaisen lainsäädäntöjärjestyksen puitteissa ja parlamentti on täysin mukana tässä prosessissa. Komitologian menettelyn puitteissa voin vakuuttaa edustaja Ruudelle, että henkilökohtaisesti sitoudun siihen, että seuraan näiden kahden aineen, aineeseen liittyvää tieteellisen tiedon kertymistä. Haluaisin tässä nyt puuttua terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tie- tiedekomitean julkaisuun, jossa pyrittiin arvioimaan laboratorioiden tutkintamenetelmää, jolla paikannetaan raskasmetallipitoisuuksia. Ja tämähän päätyy, perustuu e EN 71-3 standardimenetelmään. Ja kyseessä ovat jäsenvaltioiden ilmoittavat, ilmoittamat organismit, joiden perusteella arvioidaan, ovatko lelut direktiivin mukaisia. Kolme laboratoriota 40 tulkitsi analyysien tulokset virheellisesti. Näiden tutkimusten tulokset on ilmoitettu komissiolle ja komissiolta jäsenvaltioille, jotka olivat ilmoittaneet laboratorioiden nimet ja myöskin laboratorioille ilmoitettiin siitä, että heidän pitäisi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ja sitten e, Euroopan, ja tie, asiasta tiedotettiin myöskin asianmukaiselle elimelle, joka on vastuussa EN 7.1-3 standardimenetelmän uudistamisesta, jotta saataisiin aikaiseksi uudet raja-arvojen määrittämismenetelmät vuodelle 2013. Mitä tulee sitten 2009 direktiiviin, niin tämä perustuu uuteen lainsäädäntökehykseen, joka koskee äh, tuotteiden markkinointia ja markkinavalvontaa. Tässä pyritään takaamaan, että vain sellaiset tuotteet, jotka ovat turvallisia, pääsevät kuluttajien käsiin Euroopassa. Ja tämä velvoite koskee rajavalvontaa ja myöskin tuotetarkastuksia niiden tuotteiden kohdalla, jotka ovat jo Euroopan markkinoilla. Ja jos jäsenvaltiot havaitsevat sään, sääntöjen vastaisuuksia, niin niiden täytyy ilmoittaa löydöksistään välittömästi RAPEXin kautta muille jäsenvaltioille löydöksistä. Komissio tekee yhteistyötä intensiivisesti Kiinan viranomaisten kanssa leluturvallisuuden suhteen. Näitä kokouksia järjestetään säännöllisesti tietojen vaihtamiseksi lainsäädännöstä ja sovellettavista normeista ja myöskin käytänte- hallinnollisista käytänteistä. Kiinan viranomaisten henkilökunta osallistuu koulutukseen, jonka myötä pyritään parantamaan tuota, tuoteturvallisuuden valvontaa. Edustaja Busolle totean, että tieteellisesti olisi parempi perusta, perustaa arviot migraatioraja-arvoihin, mutta se, että pystytään määrittämään migraation raja-arvot, tarkoittaa sitä, että on arvioitava altistumisvaara ja määritettävä sitten raja sen perusteella. Koska kemiallisia yhdistelmiä on yli tuhat ja koska ei ole riittävästi tietoja kaikista niistä, niin tämä metodi tämänhetkisen tieteellisen tiedon valossa on mahdoton täytäntöön pantavaksi joten direktiivi näkee jo dire- migraatioraja-arvojen käytön rajat, mutta joidenkin aineiden kohdalla on olevassa tieteellisiä tietoja, joiden myötä komitologia-menettelyn kautta on mahdollista määrittää raja-arvot sellaisissa tapauksissa, joissa tiedot on käytettävissä ja uusien aineiden kohdalla sitä mukaan, kun tieteellistä tietoa kertyy. Mitä tulee polysyklisiin aromaattisiin hiili, hiilivetyihin sanoisin edustaja Ruulelle, että näitä, näitä aineita löytyy monissakin tuotteissa, ei pelkästään leluista. Ja erityistoimenpiteitä, nimenomaisia toimenpiteitä vaaditaan REACH-direktiivin puitteissa, joka on laajempi lainsäädäntökokonaisuus. Tämä on johdonmukaisempaa ja myöskin tehokkaampaa näin. Sitten alle kolmevuotiaiden kohdalta äh, säännöt ovat tiukempia, koska he ovat äh, haavoittuvaisempia ja tarvitsevat lisäsuojelua. Silloin kun epäilystä on, kenelle lelu on suunnattu, niin on sovellettava tiukempaa lainsäädäntöä. Kuitenkaan ei ole perusteltavissa se, että kaikkiin leluihin sovellettaisiin kai niitä rajoituksia, jotka, joita sovelletaan pikkulasten leluihin, koska nämä riskit eivät ole samat. Lisäksi siinä kiellettäisiin tietyt lelukategoriat isommilta lapsilta, jo, jotka eivät aiheuta minkäänlaista vaaraa heille, ja se olisi ristiriidassa paremman lainsäädännön periaatteen kanssa. Uusi direktiivi direktiivi kieltää esimerkiksi CMR, aineiden käytön, mutta täällä parlamentissa on päätetty, että kokonaiskielto ilman poikkeuksia ei olisi perusteltavissa eikä myöskään realistinen. Mutta jos aine, aine ei aiheuta terveysriskiä esimerkiksi sen takia, että siihen ei ö, ihminen pääse käsiksi, sitä ei voida kieltää. On siis arvioitava tilanne tapauskohtaisesti käytettävissä olevan tieteellisen tiedon valossa on mahdollista soveltaa tiukempaa, tiukempia sääntöjä komitologiamenettelyn kautta tiukemman ja korkeamman suojatason turvaamiseksi. Joka kerta päätökset on perustettava tieteelliseen tietoon ja realistisiin tilanteeseen. Kuten tiedätte, taloudellisten toimijoiden on mahdollista hyödyntää tätä säännöstä heinäkuusta ensi vuodesta lähtien. Ja sitten 2013 heinäkuuta lähtien komissio ilmoittaa kaikille sidosryhmille ja taloudellisille toimijoille näistä ö, käytänteistä. Erityisesti jäsenvaltiot ovat jo kokoontuneet kaksi kertaa keskustelemaan muutoksista koskien kemiallisten aineiden käyttöön liittyvistä velvoitteista. Ja se ensi vuonna huhtikuussa vielä järjestetään kokoustyön lopun saattamiseksi. Komissiossa on perustettu myöskin kemiallisten asiantuntijoiden sekaryhmä, joka on kokoontunut kertaalleen määrittääkseen ne kysymykset, joita pitäisi käsitellä ja minkälaisia toimintavaihtoehtoja on. Lisäkokous järjestetään tammikuussa 2011. Mitä tulee sitten markkinavalvontaa, niin vastaisin edustaja Harborille kysymykseen eh, tarkemmin sitten myöhemmin. Thank you. Ms. Comey, two minutes. Ja sitten Rova Komi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies. Palveludirektiivi, anteeksi, ei vaan lelujen turvallisuusdirektiivi, on tärkeä askel eteenpäin lasten turvallisuuden edistämisessä 14 ikävuoteen asti. Siinä määritellään minimitaso, jotka lelujen tulee täyttää valmistusvaiheessa ennen markkinoille saattamisessa Euroopan laajuiset harmonisoidut säännöt on pyritty saamaan aikaiseksi perusvaatimusten valossa. Lelujen sääntöjenmukaisuusarviointi taataan CE-merkinnällä ja se antaa korkean turvatason kansainvälisten standardien valossa. No tietenkin luotan, että mikrosiruja voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää CE-merkinnän sijasta. On tärkeää, että EU sitoutuu jatkuvasti turvallisuustestaukseen ja varmistaa, että uusia teknologioita hyödynnetään tehokkaasti. Olen kuitenkin hämmentynyt siitä, että juuri joulun alla täytyy keskustella sellaisesta tutkimuksesta, jossa puhutaan siitä, että testit eivät ole luotettavia kemiallisten aineiden migraation määrittämisessä leluissa. On tärkeää, että jatkuvasti päivitetään tarkastusjärjestelmiä, koska se saattaa vaikuttaa toisaalta eurooppalaisten lelujen valmistajien toimintakykyyn, erityisesti juuri joulun alla, kun lelujen valmistus on huipussaan. On tärkeää muistaa, että lainsäädännön parantaminen täytyy kulkea käsi kädessä sen soveltamisen parantamisen suhteen. Euroopan parlamentissa työ jatkuu edelleen lelujen turvallisuuden ja laadun parantamiseksi ja toivon, että uuden, u, u, uutena alkavana vuotena Euroopan ulkopuoliset valtiot ottaisivat oppia Euroopan tason sääntelystä parantaakseen lelujen laatua ja turvallisuutta kansainvälisellä tasolla. Rova Irikojen Pieres, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Vuonna 2009 hyväksytty direktiivi oli suuri menestys, koska se yhdisti lelujen turvallisuus, lainsäädännön. Tämä oli hyvä askel eteenpäin, koska se osoittaa reitin eteenpäin, mutta ei se riitä. Me olemme jatkuvasti valvoneet sitä, että myynnissä olevat lelut eivät lasten terveyttä vaaranna. Kaikkien markkinoilla olevien lelujen täytyy vastata nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Meidän täytyy parantaa valvontajärjestelmiä voidaksemme löytää vaaralliset lelut. On kyse sitten myrkyllisistä aineista tai mahdollisuudesta tukehtua lapsiin tai sitten HPA-aineiden aineiden sisältämi, sisältämiin leluihin. Ja tässä täytyy merkitä leluihin ö, ikä, rajat ja olisi myös erittäin merkittävää, että nämä kaikki tiedot perustuisivat tutkimuksiin, nämä kaikki suositukset perustuisivat tutkimuksiin, jotka on tehty lasten kanssa. Ja näiden tutkimusten täytyisi olla hyvin vakaita ja meidän täytyisi toimia paljon voimakkaammin ja aggressiivisemmin markkinoiden valvonnassa, lelujen markkinoiden saattamisessa. Jäsenvaltioiden välillä tarvitaan yhteistyötä näissä kysymyksissä ja meidän täytyy myös luottaa tullien ja rajavartiolaitosten yhteistyöhön lelujen maahan tuomisessa. Nyt tässä ollaan jo tekemässä jouluostoksia ja meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että ne lerut, joita kansalaisemme ostavat, vastaavat kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Rova Roitava, kaksi minuuttia. Ähm, pane komissaři, eh, doporučení. Kiitokset puhemies, hyvä, puhe, hyvä komission jäsen. Komission tieteelliset tutkimukset kemiallisista aineista eivät ole välttämättä kovinkaan luotettavia ja siitä syystä esittäisin seuraavan kysymyksen. Olen asiantuntijoiden linjoilla siitä, että ei ole ollut mahdollista tutkia näissä simulaatioprosesseissa eh, lasten eh, reaktio, reaktioita, koska kyse on vedestä, vedestä, jota käytettiin tutkimuksissa, eikä lasten eh, syljestä ja sen reagoimisesta laktoosiin ja näihin muihin aineisiin. Minä esittäisinkin kysymyksen siitä, aikooko komissio nyt tehdä tutkimukset näistä leluista samalla tavalla kuin bifenoliin, joista oli esimerkiksi tuttipuvoissa ja tuteissa, ja jotka on sitten sitten kielletty maaliskuusta lähtien. Minä haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen vielä. Hyväksyykö komissio tieteellisen komitean ehdotuksen? Tuossa ehdotuksessahan ehdotetaan 50 prosenttia tutkimuksissa tehtäviksi aikuisilla – ja sitten esittäisin kysymyksen kadmiumista 0,236 mikrogramman asteikolla. Minä tahtoisin tietää, miten komissio ottaa nämä tieteellisen komitean ajatukset huomioon lelujen raja-arvoissa. Komission jäsen, me tarvitsemme selvät aikarajat myös näiden välineiden käyttöön ottamiseksi saavamme tietää, mikä tilanne tulevaisuudessa tulee olemaan. Kiitos, Ratti, kaksi minuuttia. Kiitokset, puhemies. Minä olen nyt kuunnellut kovasti kiinnostuneena tätä keskustelua ja komission ajatuksia näistä myrkyllisistä aineista ja syöpää aiheuttavista aineista. No, komission jäsen ei tietenkään ole sinänsä kemian asian alan asiantuntija, mutta hänen täytyy vastata kuitenkin meille yksityiskohtaisesti näihin kysymyksiin ja CE-merkintään. Eli tämä ongelma, jonka Gebhardt otti esille, tämä CE-merkintä tulisi ta, sen tulisi taata lasten, lasten lelujen turvallisuus. Ja vastausta ei olla tähän saatu ja tähän sitten on hyvät syyt. Esimerkiksi siitä kaksi vuotta sitten, itse asiassa nyt perjantaina siitä tulee kaksi vuotta siitä, kun aikaisemman komission jäsenet allekirjoittivat Brysselin lelukaupan lähistöllä, erään lelukaupan lähistöllä tällaisen julkilausuman lelujen turvallisuudesta lelujen myyjien kanssa ja, ja maahantuojien kanssa. Ja näin meillä on uusi direktiivi ja nyt edelleen olemme kuitenkin aivan täsmälleen samassa tilanteessa kuin viime vuonnakin ja aikaisemminkin. Ja meidän on pakko jauhaa tätä samaa asiaa lelujen turvallisuudesta edelleenkin ja tilanne ainoastaan pahenee, koska meillä on tällainen talouskriisi menossa. Ja kun kriisi on ö, päällä, niin silloin vanhemmat ostavat halvempia leluja ja menevät juuri sinne ma- ni- niihin, niihille, niihin kaupoihin, joissa on, on vähemmän laadukkaita leluja ja siten vaarallisempia leluja. Tästä syntyy siis huomattavia hankaluuksia. Nämä liikkeet eivät tunne mitään turvallisuussääntöjä eikä henkilökuntakaan siellä ollenkaan välttämättä tiedä, missä mennään. Ja näin lapset jäävät täysin suojatta. Ja me kuitenkin pidämme kaikki lapsia arvokkaimpina maailmassa. Komission jäsen, minä muistuttaisin teitä siitä, että kyse on hyvin haavoittuvasta ryhmästä ja vastatkaa tähän CE-merkintään, koska se on todellakin turvallisuusmerkintä. Vastatkaa siihen, vastatkaa siihen käytännössä, mitä voidaan tehdä, ensi, jotta te ette ensi vuonna taas joudu tänne vastaamaan näihin samoihin kysymyksiin. Thank you, Mrs. Kiitos. Ja sitten edustaja Stieler. Niin luonnollisesti turvallisuus on kaikille perheille EU-ssa tärkeää ja on vanhempien velvollisuus varmistaa lasten turvallisuus ja heidän täytyy saada tietoa siitä, että ne lelut, joilla lapset leikkivät, ovat turvallisia. Minä toin tänään mukana pari lelua muistuttaakseni teitä, miltä lelut näyttävät. No, on hyvin helppoa kannattaa tällaista turvallisuutta, mutta puoli 12 yöllä taas pyydetään tietoa lelujen turvallisuudesta ja toimenpiteistä, joilla se varmistetaan. Leluyritykset, jotka suoraan myyvät toimia, näitä tuotteitaan, on saatu syyte, on saatu syyte, syytteeseen va, viallisten ja vaillinaisten tuotteiden myynnistä. Ja äh, kuluttajien äh, suoja ei ole toteutunut. Tuotteita on pystytty poistamaan kuitenkin markkinoilta muutenkin hyvin usein. Äh, paikallistasolla on esimerkiksi budjetin leikkaukset johtaneet siihen, että näitä toimenpiteitä ei voida toteuttaa. Voiko komissio nyt sitten luvata, että yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä edellytetään edellytetyt, toimenpiteet täytäntöön pannaan jäsenvaltiossa, jotta lapsia pystyttäisiin suojaamaan vaarallisilta leluilta. Ja sitten lainsäädäntö, onko olemassa tämmöinen yhteinen eurooppalainen edellyt, tai kehy, puitteisto tulossa markkinavalvonnalle. Ja mitä voidaan tehdä lisäksi tiedon vaihtamiseksi vaarallisista tuotteista, jotta ne saadaan markkinoilta vedettyä mahdollisimman nopeasti. Mitä sitten parhaat käytännöt valvontaviranomaisten välillä, onko sitä toteutettu, kun komissio ottaa mukaan EU-laajan tietokannan, jossa otetaan mukaan sellaiset lelut, jotka ovat todella aiheuttaneet suoraa vahinkoa vahinkoa lapsille. Tämä pitäisi saada aikaan mahdollisimman no- nopeasti. Toivottavasti 2011 saadaan parempaa edistystä turvattomien lelujen vetämiseksi tai, tai, tai eh, poistamiseksi Euroopan markkinoilta. Kiitoksia. Minulla on nyt sitten yksi puhuja täällä vielä jäljellä Catch the Eye-osuudessa. Herra Tsekeri, yksi minuutti. Kiitokset, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Lapset ovat tulevaisuutemme ja siitä syystä meidän täytyy heti lapsuudesta lähtien turvata ja heidän täytyy pystyä leikkimään leluilla, jotka ovat turvallisia. On hyvin merkittävää määritellä arviointimenettelytavat ja erityisen tärkeää on noudattaa lainsäädäntöä. Tuontilelujen yhteydessä arviointi, kokonaisarviointi on erityisen merkittävää ja rikosten yhteydessä täytyy huomattaviin rangaistuksiin ryhtyä ne surkeat ja huonot ja laaduttomat lelut, jotka saapuvat esimerkiksi Kiinasta markkinoillemme, hyvin usein vaikuttavat, niin, niillä on ikäviä vaikutuksia lapsiin ja aika usein nämä vähemmän laadukkaat tuotteet – päätyvät suhteellisen helposti lastemme käsiin, koska vanhemmilla ei ole riittävästi tietoja. meidän täytyy luodukkaista materiaaleista laatia luoraleluja. Ja sitten herra Kelly. Eh, eh, eh, Kiitoksia. Minä puhuin tästä aiheesta viime vuonna ja kuten muutkin puhujat, olen täällä jälleen, kun vuosi on kulunut. Ei ole mitään sen hirvittävämpää kuin nähdä vahingoittunut tai kuoleva lapsi sen takia, että hän on leikkinyt lelu, lelulla, johon hän kuristuu tai josta hän on niellyt jonkin osan. Mutta sitten on vielä syöpäkin ja na, la, pienten lasten syövät lisääntyvät hälyttävästi ja se johtuu erityisesti kemikaalin lisääntymisestä leluissa ja pahit mainitaan tässä erityisesti. CMR CMRien pitoisuudet lasten leluissa pitäisi saattaa mahdollisimman pienelle tasolle. Meidän täytyy tehdä tehokkaasti työtä varmistaaksemme, että lastemme käyttävät lelut ovat turvallisia. Kiitoksia sitten komissaari vielä lopuksi. Grazie. Kiitoksia puhemies. No, aivan ensinnäkin haluaisin vastata lukuisiin kysymyksiin, jotka täällä on esitetty keskustelun aikana. Muistuttaisin kerran vielä, että direktiivi on sovellettavista heinäkuusta 2011 lähtien ja kemiallisiin elementteihin liittyvät velvoitteet ovat 2013 heinäkuusta lähtien sovellettavissa. Ja sanoinkin puheenvuorossani, että komissiossa kaikkien sääntöjen täytäntöönpano eri sidosryhmien taholta on äärimmäisen tärkeä prioriteetti. Mitä tulee markkinavalvontaan ja valvontaan yleensä, niin on selvää, että siihen tarvitaan ei pelkästään tiukkaa lainsäädäntöä, ankaraa lainsäädäntöä, koska tällainen tiukka lainsäädäntö ei voi olla tehokasta, ellei sitä sovelleta asianmukaisesti. Ja sen takia olen vakuuttunut, että jäsenvaltioilla on aivan perustavanlaatuinen rooli tässä Lelu, joka pääsee markkinoille, sisämarkkinoille Rotterdamissa, vaikkapa Romaniassa, tai Helsingissä tai Bolognassa, ja näiden välillä ei tapahdu mitään rajavalvontaa. Ja direktiiviä vahvemmin turvan antaa kuluttajalle markkinavalvonta. Eli se, että jos joku löytää sellaisia leluja, jotka eivät ole turvallisia, joutuu sanktioiden kohteeksi ja lelut vedetään pois markkinoilta. Ja sama koskee myös yrityksiä. Ne, jotka eivät kunnioita sääntöjä, maksavat kulut, eivätkä pysty osallistumaan asianmukaisesti kilpailuun. Eli lyhyesti sanottuna se, että lisätään kuluttajien luotettavuutta ja äh, oikeudellista varmuutta ja asianmukaiset kilpailuolosuhteet äh, yrityksille tarvitaan lisää markkinavalvontaa ja sen takia vuonna 2011 komissio tarkastelee mahdollisuutta kehittää ohjelman, joka on monivuotinen markkinoiden valvomiseksi ja sen myötä pyritään individualisoimaan sellaisia toimintoja, joita pitkällä aikavälillä voidaan suorittaa, jotta voitaisiin rahoittaa asianmukaiset valvontatoimet ja varmistaa jäsenvaltioiden yhdenmukainen toiminta tällä alalla. Haluaisin todeta, että vuonna 2011 pyrin järjestämään tapahtuman direktiivin uudelleenlaadinnan yhteydessä Rotterdamissa Hollannin viranomaisten kanssa tarkastaaksemme, kuinka viranomaiset panevat täytäntöön uuden direktiivin määräyksiä. Mitä tulee sitten CE-merkintään, joka on ollut kuulemiskeskusteluni keskiössä silloin, kun minua valittiin tehtävääni, niin silloin tämä kuuleminen tapahtui myöskin e, sisämarkkinavaliokunnassa, niin haluaisin muistuttaa, että CE-merkintä ei anna laatusertifikaattia, sillä todennetaan vain, että tiettyjä normeja noudatetaan. Eli se on e, normien noudattamismerkki, mutta ei laatumerkintä. Laatumerkistä voidaan puhua vasta tulevaisuudessa, kuten olen sanonut aikaisemminkin. Eli siinä on vielä paljon työtä tehtävänä. C-merkinnän täytäntöönpano on tärkeää. sitä voidaan käyttää väärinkin, kuten tapahtuu usein Euroopan unionin ulkopuolella esimerkiksi. Eli minusta tuntuu siltä, että tästä voidaan jatkaa työtä eteenpäin C-merkinnän parantamiseksi ja eteenpäin kehittämiseksi. Ja henkilökohtaisesti sitoudun pureutumaan tämän, tähän aiheeseen tulevaisuudessakin, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole tarpeen puhua vielä enempää. Kun direktiiviä u- tarkastetaan, eli tuoteturvallisuusdirektiiviä tarkastetaan, niin sen, se on siinä vaiheessa ajankohtaista. E, ja mitä sitten taas tulee fenylin, joka sisältyi lasten vaippoihin, niin kyseessä, kyseessähän eivät olleet e, tietenkään lelut siinä vaiheessa, mutta tämä tuote on jo vedetty pois markkinoilta, muistutan tästä, te, tästä teitä. Ja monet kysymykset, jotka täällä esitettiin, toivottavasti ovat tulleet vastatuksi. Ja kiitoksia paljon parlamentaarikoille kaikista näistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you, colleagues. Kiitos kollegoille, kiitos komissaarille. Keskustelu on päättynyt. Me jatkamme huomenna kello 8.30. Kiitos kaikille.